Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Lyhyt ilmoitus tässä aluksi. Sain pyynnön sosiaalidemokraateilta ja kansanpuolueelta, Euroopan kansanpuolueelta, ERFltä ja reformisteilta ja vihreiltä siitä, että valiokuntien ja delegaatioiden nimitykset ovat nyt valmiina, ne sisällytetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Ellei vastalauseita ole tämän pöytäkirjan hyväksymisen suhteen, niin katsotaan se hyväksytyksi. Ja sitten siirrytään seuraavaan kohtaan. Kyseessä on suu.